vuosikertomukset 2012-2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteesta. Ja seuraavaksi esittelijä Karim saa puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Mr. President, uh, Commissioner, colleagues, Good afternoon. Puhe, puhemies, kollegat, komissaari, hyvää iltapäivää kollegat, joilla oli hyvä huumorintaju totesivat iltapäivällä, että kylläpä niin innoissani odotankin teidän, teidän suht, suhteellisuuden ja toissijaisuuden vuosikertomusten esittelyä ja tehokkaampaa lainsäädäntöä käsitellä mielentiedon. Minä olen tässä ilokseni saanut moneen kertaan tätä asiaa esitellä ja, ja ää, äh, ajaa. Yksin tietenkään en mihinkään pysty ja minun tietysti pitää kiittää kaikkia kanssa kanssaesittelijöitäni, jotka monen vuoden ajan ovat minua tässä auttaneet. Pari Tarsveskan Kaufmann, Marit Helvo, Mario de Pentu eh, ja Annika, ainakaan Niebler, joka on tuolla juuri äh, poistumassa, kun teille kaikille tässä puhun. Tämä on kollegat äh, hyvinkin äh, kulma, kivi, virstan pylvässä Euroopan unionissa kokonaisuudessaan ja minulla ja Britanniallekin. Minä uskon, että me olemme yhdessä vahvempia ja näiden ehdotusten kautta voisimme sitten ehkä lujittaa tämän parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisiä suhteita. Ison-Britannian panostus Euroopan unioon hyödyttää koko Eurooppaa. Mutta tämä saattaa olla yksi viimeisistä kerroista, kun minä äh, äh, Euroopan parlamentin e- edustajana voin tämän tyyppisiä seikkoja ylipäätänsä olla täällä selostamassa, koska meillähän on tämä kansanäänestys lähestymässä, mikä on sitten osoittaa tietysti rajoituksia meidän puheenvuoroillemme. Tässä on tietysti kysymys siitä, mitä me ajattelemme tästä nimenomaista aineista, aiheista. He eivät välttämättä kiinnitä huomiota yksityiskohtiin, nimiin ja sen sellaisiin, vaan totesivat toteat noin yleispätevästi, että Euroopan unionin on liian kaukainen, se tekee aivan liian paljon asioita. Ja se, mitä se eh, tekee, eh, kohdentuu aivan liian moneen ihmiseen, aivan liian sattumanvaraisesti. Sen vuoksi näitä eh, avainkysymyksiä on käsiteltävä ja niihin on niistä on sovittava, koska me olemme kerran tässä ratkaisevassa tilanteessa, koska jos emme tee niin, sitten pelaamme suoraan niiden pussiin, jotka haluavat tätä Euroopan unionia rikkoa ja tätä yhtenäisyyttä purkaa. Ja tässä mielessä kansalliset johtajamme nimenomaan sopivat äh, yhteistä linjoista ja, äh, ja äh, antoivat meille ohje suuntavivat tulevasta edistymisestä. Onko Euroopan unionin lainsäädäntö sitten liian kaukaista etäistä kansallisten parlamenttien oikeuksiin äh, nähden saattaa ollakin. Heidät, heitä pitää, heidän toimenkuvansa kuuluisi tämä asia myöskin ja heidät pitää tuoda lähemmäs meitä. Ja vain näin tekemällä tulemme vahvistaneeksi paitsi näitä parlamentteja myöskin omaamme. Tässä täytyy äh, lähteä liikkeelle alahuoneesta. Siellä tämä EUn valvontavaliokunta äh, nyt ei ole äh, paras mahdollinen tapa edetä. En suosittele sitä kenellekään muulle. No tekeekö Euroopan, Euroopan unioni sitten liikaa asioita? Ainoastaan silloin pitää puuttua asioihin, kun on välttämätöntä. Siitä juuri on toissijaisuudessa kysymys. Kansallisten parlamenttien valtaoikeudet ovat la- kasvaneet, mutta kaik, ei kaikkialla samalla tavalla. Toissijaisuuskysymystä ei välttämättä riittävästi oteta huomioon vaikutusten arvioinneissa ja omassa mietinnässäni kannustan parlament, kansallisia parlamentteja osallistumaan EU-lainsäädännön valmisteluun paljon tehokkaammin kuin tähän asti. Tällä viittaan aina vihreisiin ja valkoisiin kirjoihin. Tämä voidaan toteuttaa Euroopan komission kautta sujuvammin keltainen kortti olisi, järjestelmä olisi saatettava tehokkaammin täytäntöön ja toimenpantavaksi kansallisissa parlamenteissa, koska moneen kertaan on jo törmätty tällaisiin pullonkauloihin siellä. kansallisten parlamenttien roolia tulisi monen, monen otteeseen monessa yhteydessä tehostaa. Ja tässä keskustelun lopuksi tulen vielä asiaan palaamaan, mutta tässä vaiheessa haluaisin todeta äh, saatesanaksi se, että te meillä ole mitään peltävää, kun haluamme itse antaa itsellemme ja kansalliselle parlamentille enemmän valtaa tehdä tiiviimpää yhteistyötä niin, että varmistamme sen, että, että valmistamme täällä sellaista lainsäädäntöä, joka mielletään kansan, kansalaisten keskuudessa relevantiksi asianmukaiseksi.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 Komissaarit ovat jatkuvasti esittäneet, komissio on jatkuvasti tehnyt erilaisia vierailuja, joissa on selvitetty sitä, mitä on tehty ja miksi näin on tehty ja on kuunneltu kansallisten parlamenttien huolenaiheita. It also suggests revising the guidelines for impact assessments in May 2000. Huh Toukokuussa 2015 komissio hyväksyi paremman sääntelypaketin. Tämä uusi puitteisto sisältää erilaisia joiden avulla komission politiikasta voidaan tehdä avoimempaa ja tosiasioihin perustuvampaa. Se sisältää paremmat suuntaviivat sekä etukäteis- että jälkikäteisarvioinnille olemassa olevasta, olemassa olevasta lainsäädännöstä. Uudistetut suuntaviivat sisältävät myöskin vahvempaa suun, vahvempia suuntaviiviä toisen suunnan kohtaan. Ja niiden tavoitteena on muokata oikeusperustaa kyseisissä ehdotuksissa ja ottaa niissä huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusnäkökohdat. Tämän lisäksi meidän on tarkoitus myöskin asettaa, ottaa käyttöön uusi vaikutusten arviointilautakunta, joka myös esittää suosituksia sen suhteen, miten saadaan aikaiseksi toissijaisuus- ja suhteellisuuskysymyksissä parannuksia ja otetaan esille ne tapaukset, joissa näitä ei ole otettu riittävästi huomioon. Tästä pääsenkin mietinnön huomioihin, jossa vaaditaan sitä, että kaikki toimielimet varmistaisivat sen, että toissijaisuustarkistuksia tehdään myös lainsäädäntöneuvotteluiden päätöksessä ennen kuin lopputeksti hyväksytään. Komissio on kovin ilahtunut siitä, että kaikki kolme toimielintä ovat äskettäin hyväksyneet uuden toimielinten välisen sopimuksen, joka koskee parempaa lainsäädäntöä. So, sopimus kohdistaa toimensa siihen, että toissijaisuus- suhteellisuusperiaatteita kunnioitetaan täysimittaisesti silloin, kun kehitetään lainsäädäntöä ja arvioidaan sen vaikutuksia. Sopimus ei pelkästään velvoita komissiota selittämään selvitysmuistiossaan sitä, millä tavalla kyseiset menettelyt voidaan perustella toissijaisuusnäkökulmasta katsoen, vaan nyt myös parlamentti ja neuvosto yhdessä pohtivat sitä, kun pidämme sitä tarpeelliseksi, että tehdään vaikutusarviointeja kaikkiin mahdollisiin muutoksiin, joita tehdään komission alkuperäisen ehdotukseen. Komissio on ilahtunut siitä, että kaikki toimielimet ovat yhdessä sitoutuneet vahvistamaan sen, että toissijaisuus on avainasemassa kautta lainsäädäntöprosessin. Haluan myös vakuuttaa kaikille jäsenille sen, että komissio varmistautuu siitä, että toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta pidetään Euroopan demokraattisen prosessin ytimessä. Jäämme odottelemaan innolla yhteistyötä muiden toimielinten kanssa uuden toimielinten välisen sopimuksen puitteissa, jotta voidaan varmistautua siitä, että joka ikinen lainsäädäntön kappale kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta. Kiitoksia. Mulțumim, doamna comisar. Kiitoksia komission jäsen. Ja seuraavaksi Ujastovski, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Minäkin olen Karimille kiitollinen tästä mietinnöstä. Tästä analyyttisestä osiosta ja myöskin tästä uudistusosasta. Sehän on hyvin brittiläinen mietintö hyvässä mielessä. Ja siinä todetaan, että meidän täytyy olla johdonmukaisia. Meidän täytyy toimia niin kuin itse puhumme tämänhetkinen tilanne on epätyydyttävä. Ja me olemme vain julistaneet, että toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate ovat periaatteita, joita tulee noudattaa. Meidän täytyy olla johdonmukaisempia toiminnassamme. Ei tässä ole kyse mistään abstraktista. Toissijaisuusperiaatteen toteuttaminen on hyvää lainsäädäntöä, rajallista lainsäädäntöä ilman keskitettyä hallintoa ilman byrokratiaa, ilman mielivaltaisia päätöksiä. Tällä tavalla luodaan enemmän kilpailua ja energiaa Eurooppaan myöskin jäsenvaltioiden sisällä. Ja siksi uskon, että meidän pitäisi tehdä tästä johtopäätöksiä ja miettiä tämän aikataulun pidentämistä, jonka aikana voidaan soveltaa toisensuusperiaatetta. Olisi hyvä, jos yhdistynyt kuningaskunta jäisi Euroopan unioniin ja voitaisiin ottaa käyttöön tämän punaisen kortin mekanismi, eli kansalliset parlamentit voisivat silloin estää huonoa lainsäädäntöä. Meillä pitää olla yhtenäisiä kriteereitä, ja silloin kansallisten parlamenttien on oltava mukana kaikissa jäsenvaltioissa. Ja meillä pitää olla enemmän avoimuutta ja rohkeutta myöskin täällä Euroopan parlamentissa. Kansallisia parlamentteja ei pidä nähdä kilpailijoina. Ja lopuksi vielä esittelijälle sanoisin, että todellakin uskon, että Britannia jää EU-hun ja sen panos on hyväksi, jotta saamme aikaan hyvää ja tehokasta lainsäädäntöä. Domna Stevens, un minut. Kiitoksia sitten edustaja Stevens. Yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat kollegat, olen erittäin tyytyväinen siihen, että hyvin useat osiot meidän antamastamme lausunnosta on otettu mukaan tähän mietintöön. Meidän lausunnossa me olemme esittäneet joitakin suosituksia. Ensinnäkin komission ja jäsenvaltioiden täytyisi vahvistaa keskustelua, joka koskee toissijaisuusperiaatteen sovel- soveltamista. Toiseksi toissijaisuusperiaatteen sitten täytyy ottaa huomioon kaikessa uudessa eurooppalaisessa eh, lainsäädännössä, johon se tarjoaa lisäarvoa. Toiseksi, eh, kolmanneksi meidän täytyy vahvistaa myös Euroopan parlamentin toimivaltuuksia tässä suhteessa. On tärkeää, että meillä on myös vaikutusten arvioinnissa riippumaton elin tekemässä tätä arviota. Mahdolliset muutokset täytyy kyetä tekemään myös komission ehdotuksiin. Tämän lisäksi on tärkeää, että kaikki muutokset katsotaan ja tarkastellaan siitä näkökulmasta, että noudattavatko ne toissijaisuusperiaatetta vai eivät. Doamna Schulin, un minut. Kiitos edustaja Schulin, yksi minuutti. Kiitokset esittelijälle herra Karimille tästä erinomaisesta mietinnöstä. Minua ilahduttaa se, että tässä on suosituksia Eh, jotka ovat lähtöisin eh, eh, valiokunnasta. Näitä, jos näitä periaatteita todella noudatettaisiin, saisimme aikaiseksi sellaista lainsäädäntöä, joka olisi hyvä sekä kansalaisille että yrityselämälle tietenkin on hyvä, että komissio ottaisi sitten huomioon nämä molemmat periaatet mukaan lukien lainsäädännön yleinen yksinkertaistaminen. Kaikkeen pitää olla huomattavasti tehokkaampaa ja komission pitää paremmin kyetä näyttämään, että mitä lisäarvoa näissä rahoituskehityskehysten puitteissa toteuttavissa ohjelmissa kansalaisille on toissijaisuuden varmentaminen olkoon sitten EUn politiikan arviointivälineistä johtava. Damna Begin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Begin yksi minuutti. Kiitoksia. Puhun nyt David Borellin nimissä, joka on valmistelija. Toiseisuus ja suhteellisuusperiaate ovat keskeisiä, jotta voidaan kehittää unionin toimintaa, mitä tulee suhteisiin kansalaisiin ja jäsenvaltioihin. Mutta nämä kysymykset vaikuttavat myöskin kauppapolitiikkaan, ja siksi halusin jatkaa keskustelua, jota käynnistettiin kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Sijoittajan ja valtion välinen riitojen ratkaisu on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen paljon konflikteja, kun ajatellaan EUn ja jäsenvaltion välisiä suhteita. Ja toiseksi makrotaloudellinen apu Hetkinen, voisitko hiukan hidastaa? In secondo luogo, la quest- Toiseksi makrotaloudellinen apu, enemmän ennakko- ja jälkitarkistuksia, jotta voidaan katsoa millaista tukea tarjotaan kumppaneille ja saman aikaan pitää vahvistaa myöskin parlamentin valvontaa. Ja kolmanneksi on kysymykset liittyvät avoimuuteen ja siihen, miten nämä kysymykset vaikuttavat kansainvälisiin sopimuksiin meidän täytyy varmistaa, että sopimukset ovat luotettavia ja johdonmukaisia. Ja tässä vaiheessa pitää ottaa mukaan yritykset, erityisesti PK-yritykset. Ja lopuksi sanoisin, että toisiaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate ovat tärkeitä kysymyksiä kauppapolitiikassa. Ja meidän täytyy nyt mukauttaa toimintaamme ja saada kansalaiset mahdollisimman lähelle päätöksentekoprosessia. Katson, että kauppapolitiikka ei voida sulkea pois tältä alalta. Kiitos. Mulțumim. Ehm, Domnul Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Zvivka. Kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät naiset ja herrat. Vuosi on kulunut siitä, kun minulla on ollut edellisen kerran tilaisuus tehdä yhteistyötä Karimin kanssa, kun käsittelimme toissijaisuus- ja suhteellisuuskysymyksiä EUn lainsäädäntöprosessissa. Joka kerta, kun uusia ehdotuksia nähdään tai analysoimme sitä, mitä pitäisi tehdä tai mitä meidän tulisi tehdä, niin minusta meidän tuli kerta kaikkiaan täytäntöönpanna niitä, täytäntöönpanna niitä tehokkaasti, sillä ne vaikuttavat ehdottomasti siihen lainsäädännön tasoon, jota me tuotamme. Toissijaisuusperiaate on sellainen perusperiaate, joka löytyy eurooppalaisesta lainsäädännöstä. Se on todellinen lähtökohta sille, että luomme lainsäädäntöä, varsinkin nyt, kun useissa jäsenvaltioissa saadaan nähdä, miten euroskeptisismi leviää ja saadaan kuulla kysymyksiä siitä, mitä varten EU ylipäätään on olemassa, onko se tarpeen. Kunnon suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteen täytäntöönpaneminen, kuten Karim on ehdottanut, niin, että samanaikaisesti tehdään myös hyvä vaikutusten arviointi, on asia, jota meidän tulisi ehdottomasti vaatia. Siitä olisi hyötyä myös, kun kansalaiset pyrkivät ymmärtämään, mitä varten lakeja on säädetty, ja että yrittäjät saisivat käsittää, mikä on Euroopan lainsäädännön tarjoama lisäarvo. Meidän tulisi myös saada Euroopan parlamentti mukaan enemmän EU-tasoisen lainsäädännön luomiseen ja sille tulisi antaa mahdollisuus ilmaista huolenaiheensa ja tehdä tämä erittäin aktiivisesti. Tässä tarkoitan sekä Euroopan komission tekemiä ehdotuksia, kuten myöskin tuota lopputulosta, joka on neuvoston ja parlamentin välisen neuvottelun tulos. Tämän lisäksi olen sitä mieltä, että tämän kaltaisten lausuntojen esittämisen määräaikaa tulisi pidentää ja meidän tulisi antaa kansallisille parlamenteille lisää toimivaltaa. Karimin ehdotus myös siitä, että meillä olisi tällainen ikään kuin vihreä kortti, joka mahdollistaisi sen, että kansalliset parlamentit voisivat esittää lausuntoja Euroopan komissiolle, on mielestäni myös hyvin perusteltu toive. Kiitoksia sitten. Delvo, kaksi ja puoli minuuttia. Merci, euh, monsieur. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että toisiaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet ovat keskeisiä unionissa, joka on lähellä kansalaisia. Nämä ovat hyödyllisiä periaatteita, jotta Euroopan unioni toimisi kunnolla, siis toimisi kunnolla. Näillä periaatteilla tarkoituksena ei ole estää EUta toimimasta tehokkaasti. Toisiaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet on saatettava tasapainoon ja täytyy katsoa, millä tavalla teemme työtä toimielimissämme ja meidän täytyy toimia oikeasuhtaisesti. Mutta tämä mietintö tässä muodossa uhkaa tätä tasapainoa ja siis myöskin EUn hyvää toimintaa. Nämä perusperiaatteet eivät voi johtaa euroskeptisyyteen. Kun ajatellaan näitä periaatteita, niin tässä mietinnössähän kehotetaan luomaan uusia menettelyitä lainsäädäntöprosessiin. Ja tämä pahentaa jo nyt raskasta byrokratiaa toimielimissämme. Ja tällainen mekanismi vain hidastaisi lainsäädäntöprosessia Euroopan tasolla. Mutta kuitenkin me olemme kansalaisille velpaa, velkaa tehokkaan EUn, joka ottaa huomioon heidän huolenaiheensa. Unioni, joka ottaa huomioon kansalaisten tarpeet, ja unioni, joka pystyy nopeasti vastaamaan haasteisiin, joita sen eteen tulee. Yhä tiivimpi unioni kansojen välillä, joka pystyy yhteisellä tavalla reagoimaan erilaisiin tilanteisiin. Ja siksi niiden nimissä, jotka uskovat Euroopan unioniin, pyytäisin, että kollegat tukevat SND-ryhmän tarkistuksia, jotka suojaavat Euroopan kannalta tärkeää tasapainoa. Suhteellisuus- ja toisiosuusperiaatteelle sanon kyllä, mutta emme kuitenkaan voi uhrata kansalaisten kannalta tehokasta EUta. Eli puhemies, en siis tue esittelijän kantaa näistä periaatteista ja toisiasuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, mutta haluaisin kuitenkin kiittää häntä hänen reiluudestaan ja hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Domnul Henkel, un minut. Kiitoksia sitten Henkel, yksi minuutti. Hyvät naiset ja herrat, eh, eh, minun eh, kielelläni saksaksi ei ole subsidiariteetille toista sanaa kun tätä toissijaisuus, mitä se sitten on, äh, tarkoittaa sitten. Hampurilaiset yrittävät sen tietenkin ratkaista, jos, täl, jos tällainen ongelma tulee. Eivät se, äh, sitä, äh, jos lähettävät sitten Berliiniin, jos ei siellä ratkea. Sieltä Berliinistä ongelma sitten singahtaa Brysseliin. Ja täällä se sitten aina kaikuun kuuroille korville. Tässä aina törmätään, tätä, törmätään tässä toissijaisuusperiaatte kysymyksessä yhtenäiseen Eurooppaan, sen käsitteeseen, ja se johtaa taas keskittämiseen. Ja se vieraannuttaa eurooppalaisia Brysselistä yhä kauemmas ja kauemmas ja heikentää euro, euroalueen kilpailukykyä. Ja sitten se sen sijaan olemme sitä mieltä, että tällä, <clears throat> tässä kysymys on pelkästään siitä, että kaikki johtaa yhä enempään keskittymiseen ja pitää purkaa kokonaan pois koko eurolle. Kiitos tämä Pintu. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä kun haluaisin kiittää esittelijää ja aivan erinomaista työstä, jota hän on saanut aikaiseksi tässä mietinnössä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Yksi kaikkein vakavimmista ongelmista, joka ei olla nyt vastassaan, on se kuilu, joka on kansalaisten ja tiettyjen jäsenvaltioiden sitten taas ole toimielinten välillä. Karimin mietintö lähtee liikkeelle tästä ongelmasta. Se suhtautuu siihen vakavasti ja tarkastelee sitä, millä tavalla toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita voitaisiin soveltaa paremmin. Toivottavasti kykenemme mahdollistamaan sen, että toimielimet voivat saada lisää arvovaltaa ja lähentää niitä kansalaisiin. Se, että EUta lähennetään kansalaisiinsa eikä loitoneta kansalaisia siitä, on kaikkein tärkeintä. Lainsäädännön pitäisi olla ymmärrettävää ja lainsäädännön soveltamismenettelyyn tulisi olla selkeitä ja ymmärrettäviä kaikille kansalaisillemme. Mehän toimimme tässä nimenomaan kansalaisten nimissä. Euroopan vaalien tulokset osoittavat selkeästi, että kansalaiset ovat loittonemassa Euroopan unionista yhä enemmän. Tästä syystä minä haluaisin jälleen kerran kiittää Karimia tehdystä työstä ja kiittää häntä eri ponnistuksista, joita hän on tehnyt, jotta voitaisiin torjua tämä valtava ongelma, joka vaikuttaa unioniimme. Siitä syystä tuen siis mietintöä ja äänestän sen puolesta. Minulla on vain yksi pikkuasia, joka on aika pitkälti ratkaistu. Se koskee mahdollisuutta pidentää kansallisten, tuota, kansallisten parlamenttien vastausaikaa sitä tulisi pidentää 8-12 viikkoon. Minun mielestäni tuon määräajan pidentäminen mahdollistaisi sen, että parlamentit voisivat läheisemmin katsoa tätä lainsäädäntöä ja näin voitaisiin saada parempi, paremmin perusteltu vastine aikaiseksi. Se helpottaisi myös kansallisten parlamentin ja EUn välistä suhdetta. Perussopimus ei kuitenkaan mahdollista tällaista toimintaa. Siitä huolimatta Neuvosto on yksimielisesti tukenut tuon määräajan pidentämistä, eli ongelma on aika pitkälti ratkaistu ja seuraava sopimusmuutos voidaan ottaa huomioon sopimuksessa. Sitten lopet Kiitoksia puhemies. Kuten tiedätte, monet eurooppalaiset eivät tunne Euroopan parlamenttia, joka on ainoa demokraattisesti valittu toimielin, mutta se ei kuitenkaan laadi yksin eurooppalaisia lakeja. Perussopimuksessa haluttiin välttää se, että työntekijäenemmistö voisi suoraan saada läpi sosiaalisia vaatimuksia. Ja tämähän on nyt sitten komission vastuulla. Ja nyt kun parlamentti on saanut äänensä kuuluville, sen jälkeen hallitukset ja jäsenvaltiot sitten uudelleen joutuvat hyväksymään nämä asiat ja ne ovat siis osaltaan vastuussa tästä neoliberaalista agendasta, joka tällä hetkellä on vallalla Euroopassa. Monimutkaisuus ja legitimiteetin puute tällaisessa lainsäädäntömuodossa on nyt tämän keskustelun ytimessä. Ja sitten toisiesuus ja suhteellisuusperiaatteiden pitäisi tuoda hiukan selkeyttä eurooppalaiseen lainsäädäntöprosessiin, mutta käytännössä Kyse on tyhjistä periaatteista, kuten te itsekin myönnätte. Niitä sitten tulkitaan sillä tavalla kuin lainsäätäjä haluaa. Euroopan politiikassa on nyt neoliberalismia. Esimerkiksi tässä mietinnössä puhutaan toissijaisuusperiaatteesta ja siitä, että kansalliset parlamentit voivat sitten yksin päättää omasta politiikastaan. Mutta sitten kun puhutaan Troikan maista, niin sitten tämä unohdetaan. Ja mitä tulee su- suhteellisuusperiaatteeseen, te toimitte samalla tavalla kuin komissio, eli täysin poliittisella tavalla ja haluatte estää uusia lainsäädäntöehdotuksia ja tällä tavalla heikennetään sosiaalisia oikeuksia. Kiitoksia. Would you accept? Kiitoksia. Niin, Lopes, hyväksyttekö sinisen kortin Anderssonilta? Kyllä. Eli olkaa hyvä. Haluaisin kiittää tästä äh, kommentista ja olette kysyä, että oletteko yhtä mieltä, että, että ihmisten äh, pitäisi äh, saada sanan valtaa tästä Euroopan asioihin, ei pelkästään Troikan kautta, sen lisäksi mitä se on Euroopalla ja Irlannin erityisesti tehnyt, vai, vaan siksi, että me, me olemme täällä kansallista, kansalaisten edustajina me Euroopan unionin Euroopan parlamentin jäsenet, emmekä minään omia, oman itsen edustajana. Anderson. Niin Andersson, olen täysin samaa mieltä kanssanne. Tosiaan Euroopan kansalaiset ovat todella pettyneitä tähän politiikkaan, jota täällä parlamentissakin hyväksytään työntekijöitä vastaan. Kiitos. Mulțumim, domnul Andersson. Kiitoksia. Sitten Andersson, kolme minuuttia. Tack ordförande. Den här rapporten, den årliga rapporten om... Kiitoksia. Tämä vuosittainen äh, toisellisuutta ja suhteellisuutta koskeva mm, kertomus sisältää useita hyviä ehdotuksia, jotka menevät oikeaan, suuntaan, jotta toisellisuusperiaate toimisi. Sehän on äärettömän tärkeää, jos halutaan vahvistaa demokratiaa EU:ssa. Se sisältää myös aika monia aika huonoja ehdotuksia, joissa puhutaan varsinkin tästä vaikutusten arvioinnista. Vaikutusanalyysi ei ole suinkaan niin helppo toteutettavaksi kuin voisi kuvitella. On tietysti helppo saada aikaiseksi lukuja, ei välttämättä oikeita sellaisia, mutta lukuja, miten paljon maksaa se, että esimerkiksi uusi hyvä ympäristölainsäädäntö otetaan käyttöön, paljonko se maksaa yritykselle, mutta on vaikea nähdä sitä, miten suuret ovat taloudelliset voitot tämän kaltaisessa tapauksessa. Hyvin helposti tässä mennään sille linjalle, että ei tehdäkään mitään. Ja tässä mietinnössä on tehty vaikutusanalyysejä ennen, aikana ja sen jälkeen. Se on, niitä on tehty aivan liian paljon ylipäätään. Niistä saattaa aiheutua ongelmia EUn toimintakyvylle. Meidän täytyisi saada tähän sellainen näkemys, että me saamme käyttöön sääntöjä, jotka toimivat, kelkkaista korttia ei ole käytetty ollenkaan, vaikka sitä pitäisi käyttöä. Sitä ei käyttää ylipäätään miltei ollenkaan. Tässä suhteessa voidaan tehdä jotain, jotta saadaan toissijaisuusperiaate toimimaan. Me voimme antaa pidemmän ajan parlamentaarille toimia. Voimme saada käyttöön vihreän kortin, joiden avulla parlamentit voivat esittää omia ehdotuksia komissiolle, joita voisi katsoa, että on niin paljon tehtävää ja toivon, että seuraavassa mietinnössä sitten saamme aikaiseksi paremman lopputuloksen. minute. Sitten Batten kaksi minuuttia. Thank you very much. Uh, this report on subsidiarity and proportionality quotes Article 5 of the treaty, which says notionally... Tässä mietinnössä pyydetään että, e, että EUn toimivaltuudet sitten jäisivät käyttämättä siinä tapauksessa, kun voitaisiin sitten jättää kansallisen, kansallisen lainsäädännön huoleksi. Kuinka kaunista, kaunista ajateltu, että oikeasti joku kansallisvaltio voisi itse päättää asioista. Sitten 25 vuotta sitten, kun Euroopan unionin sopimus eteni, siinä todettiin, että siitä pitäisi jonkin sen, jonkinlainen käteismaksu sitten maksaa. Ymmärtääkseni siitä ei sitten koskaan mitään tullut. Tämä suhteellisuusperiaate on aika aika junassa, kun EU kuitenkin hallitsee ja vallitsee suurinta osaa elämämme ja kaikki lait suurimmaksi osaksi tulevat sitten EU-sta koskien sitten vaikka leivänpäättimme ja ja Juuri hiljaa sitten maamme pääministeri polvillaan Anneli, että arvonlisäveroa voitaisiin laskea. Cameron viittasi tähän keltainen kortin nimiseen hölmöilyyn, jossa todettaisiin, että, että me voisimme yhdessä sitten jonkinlaisen lainsäädännön estää muiden kanssa. En tätä sen kummemmin enää pilkkaa, koska olemme heikin aikoinaan tämän teki niitä täällä esiintyessään silloin, kun että usko minua, katsokaa YouTubesta, sieltä näette tämän kommentin, tämän kommentin tässä ja David Cameronin virnuilemaan hänen vieressään. Kaikkihan olette saaneet tuta tämän suhteellisuustilan, suhteellisuus periaatteen sitten kantapään kautta, kun englantaiset järjestävät kansanäänestyksen. Siinä kysytään yksinkertaisesti, että auttakaa epädemokraattisessa vai demokraattisessa valtiossa. Päättää itse asiasta, että kantaa Brysselin päättää. Kiitos, Lyppot on kaksi minuuttia. Merci, monsieur. Kiitoksia, puhemies. Keltaisen kortin menettely ja kansallisten parlamentin mukaanotto, jotta voidaan pakottaa komissio noudattamaan toisensuusperiaatetta – se johtaisi siihen, että komission täytyy uudelleen tarkastella lainsäädäntöehdotusta silloin, kun se on saanut perustellun lausunnon eli vastalauseen kansallisista parlamenteista jäsenvaltioista. Mietinnössä todetaan, että keltainen kortti on onnistunut vain kerran saamaan komission luopumaan ehdotuksesta. Vuonna 2012 aiheena oli skandaaliehdotus Monti Kakkonen, joka kyseenalaisti lakko-oikeuden. Tämä on aika laiha tulos, koska useimmiten komissio on ylimielisesti torjunut muut keltaiset kortit. Toisiesuusperiaate on siis huijausta. Komissio ei noudata sitä ja loukkaa sitä joko suoraan tai välillisesti delegoitujen säädösten kautta. Eli se turvautuu näihin säädöksiin, niin kuin mietinnössäkin on todettu. Mietinnössä on puhuttu nyt tästä tilanteesta, mutta se on kuitenkin pettymys, koska siinä pyydetään, että komissio kävisi vuoropuhelu kansallisten parlamenttien kanssa ja parantaisi vaikutusten arviointeja. Siinä tietysti ehdotetaan tätä keltaista korttia, joka mahdollistaa sen, että kansalliset parlamentit voivat esittää ehdotuksia komissiolle, mutta se vain johtaisi siihen, mikä oli aikaisempi tilanne. Tämä olisi demokraattinen ratkaisu, meidän pitäisi luoda todellinen punaisen kortin järjestelmä, jossa jokainen jäsenvaltio voi vastustaa lainsäädäntöehdotusta, joka tulee komissiolta heti kun valtio katsoo, että se loukkaa valtion tärkeitä etuja. Punainen kortti olisi vetooikeus, joka mahdollistaisi sen, että jokainen valtio pitää kiinni suvereenisuudestaan ja se olisi ensimmäinen askel siihen suuntaan, että Euroopan unionin tilalle tulisi kansakuntien Eurooppa. Kiitos sitten Sinadinos puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kansalaistemme piirissä euroskeptismi on vallalla toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate ei useinkaan näy eurooppalaisessa politiikassa. Ei me Euroopan kansalaiset tietenkään tästä ole vastuussa. Katsotaanpa vaikka Kreikkaa esimerkkinä. Kreikan kansalaiset eivät ole epärehellisiä ja laiskoja, vaan heitä on vain johdettu harhaan poliitikkojen ja median toimesta sekä kotimaassa että ulkomailla. Heitä on nyt huijattu kuuden vuoden ajan, kun erilaisia muistioita ja täytäntöpanosääntöjä on otettu käyttöön. Monissa muissa maissa taas on sen sijaan edelleenkin offshore-yrityksiä ja ylisuuria pankkitilejä. Veroja ei ole myöskään niiden suhteen maksettu. Miten oikeasuhtaista tämä on Poliitti- ja tällaiset hyvinvoivat poliitikot vastaan kansalaiset, joilla ei ole mitään, ei edes ruokaa eikä lääkkeitä? Tässä on pelkästään rankaistu kreikkalaisia. Lopettakaamme valheet, lopettakaamme nämä epäonnistuneet hallitukset sekä oikealla että vasemmalla. Meidän täytyy sanoa Euroopan kansojen Euroopalle kyllä ja oikeudenmukaisuudelle, joka tulee toissijaisuuden kautta täytäntöönpanoksi pane předsedající paní komisařko rád bych poděkoval kolegům z výboru juri že se podíleli. arvoisa komissaari haluan kiittää juri valiokunnan mielestä että olette osallistuneet tähän asian valmisteluun ansiokkaasti samoin äh, tietysti edustaja karimia tämän kanssa laatinut hyvän kompromissin suhteellisuus ja äh, toissijaisuusperiaate ovat minun mielestäni yksi Euroopan unionin lainsäädäntötyön kulmakivistä. Tässä on kysymys tietenkin siitä, että saadaan parlamentti mahdollisimman kiinteästi mukaan tähän prosessiin. Meillä on tällainen suullinen väline tällä haavaa käytössä, joka on aika vilkkaasti käytössä parlamenteissa, joka kautta Euroopan Tämä ei kuitenkaan ole yksi ainoa reitti, jolla parlamentti voi tähän prosessiin vaikuttaa. Haluaisin muistuttaa siitä, että ministerineuvostossa istuu ministereitä, jotka ovat niin ikään vastuussa tietenkin omista tekemisistään omille parlamenteilleen nämä, <clears throat> tietysti kaiken lain pitäisi olla ymmärrettäviä kansalaisten mielessä ja kansalaiset sitä perään kuuluttavat, että he voisivat sitten toimia näiden lakien mukaan. Ja tässä ää, ei ole pelkästään pel- tällainen teoreettinen tämä toissijaisuusperiaate, vaan siinä pyritään sitten yhteisiä eurooppalaisia aloitteita panemaan toimeen kautta eh, jäsenmaiden. Tässä ei ole tarkoitus pelkästään sitten näitä aloitteita torjua. Minun mielestä tässä mietinnössä on tarjolla hyviä eh, kompromissiajatuksia nykyiselle ja tulevalle työlle. Kun kiitoksia. Mulțumim, eh, domnul Coferati. Kiitoksia sitten Coferati puolitoista minuuttia. Signora komissaria, come... Komission jäsen, kuten tiedätte, toissijaisuus ja suhteellisuusperiaatteet ovat hyvin tärkeitä ja hyvin arkaluontoisia. Niitä on vaikea toteuttaa ja erityisesti ne on vaikea tasapainottaa keskenään. Monet kollegat tätä jo korostivatkin. Mutta mikä on tulosta sitten tämän mietinnön osalta? Kaikki lisävalvonta, jota tässä ehdotetaan, paradoksaalisesti johtaa siihen, että avoimuus vähenee näistä prosesseista. Ja toisaalta ja sitten kääntävät myönteiset asiat kielteisemmiksi. Ja tässä sitten palataan tilanteeseen, jossa vastuuta ei välttämättä anneta jäsenvaltioille. Eli tämähän on nyt yksi asia, joka vie meitä kauemmaksi tavoitteesta, joka liittyy kansalaisten tuomiseen lähemmäksi EUta. Ja sitten palaan vielä tähän aiheeseen. Eli tässä nyt on hypoteettinen ratkaisu. Ja sitten on muita sääntöjä, joista keskustellaan parhaillaan. Eli näistä nyt sitten puhutaan jo huomenna. Ja tässä ei ole noudatettu toimielinten välistä sopimusta, joka liittyy parempaan sääntelyyn. Ja siellä on myöskin ristiriitaisia elementtejä. Esimerkiksi kun katsotaan eri sopimuksia, joista äänestetään myöhemmin. Eli tässä on nyt asioita, joita täytyy nopeasti muuttaa. Eine Minute jetzt der Kollege Bernd. Kiitoksia, sitten lukee yksi minuutti. Eine Minute 30, nicht wahr? Auf meiner Liste steht eine Minute. Siis tässä lukee yksi minuutti. Herr Präsident, ähm, ich danke zunächst mal dem Berichterstatter für einen... Puhemies, kiitokset esittelijälle aivan erinomaisesta työstä tällä toissijaisuussuhteellisuusperiaate ovat tietenkin unionin, unionin johtavia periaatteita, mutta edellytä sitä sitten, että, että, että ne otettaisiin käytännössä täysin vain sitten huomioon, että, että niitä voisi, voisi vastustaakin ja yrittää parantaa. Meillä on nyt se ehdotus vireillä komission suuntaan, että, me, että saataisiin kolmannen pilarin kautta vahvistettua että Tässä ei ole kysymys suinkaan tarkoitus puuttua näin pankin kasvutoiveisiin toiveisiin, ja ajatellaan sitten myöskin näitä erilaisia äh, säästökassojen perustamisia. Vähempää vielä, että, että tietysti äh, talouspolitiikkaa toteutetaan eri tavoin eri, eri maissa, niin kuin pitääkin olla. Ja jos ajatellaan sitten äh, näitä riskejä, mitä yrityselämässä on, jotka johtuvat sitten erilaisista taloudellisista edellytyksistä, niin täytyy reagoida myöskin eri tavalla. Jos ajatellaan tämä 40-vuotinen periaate sitten käy sitä vastaan. Tässä on ja, ja, jatkuvasti eh, siitä eh, kiertää tämä eh, jäykkyys tässä toimissa. Kiitoksia lyhyestä puheenvuoron näin spontaanisti ja seuraavaksi Bilbao Barandiga. Presidente. Kiitoksia puhemies. Toiseisuus ja suhteellisuusperiaate ovat perusperiaatteita, jotta voidaan harmonisesti rakentaa EUta. Mekanismit niiden toteuttamiseksi tällä hetkellä ovat riittämättömiä ja niiden aikataulut, erityisesti Euroopan alueella, ovat täysin riittämättömiä. Ja joissain jäsenvaltioissa, esimerkiksi omassani, menettely, jotta voidaan mukauttaa jäsenvaltion toimintaa, ei takaa sitä, että alueiden kanta otettaisiin huomioon, jos on erilainen kuin valtion kanta. Toiseisuusperiaatteessa on näitä puutteita, joten voitte kuvitella, mitä tapahtuu sitten kysymyksissä, joista säädetään lakeja. Ja tämä vie Euroopan toimijamme kauemmaksi kansalaisista ja tämä vahingoittaa läpinäkyvyyttä. Viime vuodet ovat osoittaneet, että meidän täytyy mukauttaa tätä menettelyä. Ja kuten mietinnössä on todettu, ei riitä se, että on etukäteistarkastuksia, vaan pitäisi ainakin vähän kerran arvioida jälkikäteen näitä kysymyksiä, ottaen huomioon suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteet. Meidän täytyy suhtautua näihin asioihin vakavaksi, jos todellakin haluamme federaalisen Euroopan ja haluamme EUn, jossa halutaan, että toimitaan yhteistyössä. Ja meidän pitää toimia niin, että kaikki toimielimet Euroopan politiikassa ottavat nämä asiat paremmin huomioon. Kiitos. Next. Kiitoksia. Ja sitten Ferrara yksi minuutti. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puhemies. Kun annoitetaan toiseisuusperiaatetta, se tarkoittaa sitä, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia. Ja tämähän on äärimmäisen tärkeää viiden tähden liikkeelle. Me ymmärrämme kyllä, että kyse ei ole mistään suoran demokratian välineestä, mutta se on kuitenkin periaate, joka yrittää saada EUta lähemmäksi kansalaisiin. Ja näin taataan se, että jäsenvaltioiden suverensuutta kunnioitetaan ja että päätöksiä tehdään myöskin paikallistasolla aina kun se on mahdollista. Eli me haluaisimme nyt korostaa sitä, että nämä periaatteet ovat keskeisiä ja myöskin niiden soveltamisessa on tiettyjä rajoja. Ja me arvostamme kohtaa 29 mietinnössä. Ja nythän toisiaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate ovat käsiteltävänä, niin olisi hyvä, että komissio yksinkertaistaisi varojen käyttöönottoa, jotta ne olisivat tehokkaampia ja voitaisiin välttää se, että syntyy korruptiota Tämähän usein on mahdollista, kun on monimutkaista byrokratiaa. Ja meidän pitää myöskin katsoa, millä tavalla on noudatettu näitä asioita eri kauppasopimuksissa, joita EU on neuvotellut ilman, että on ollut riittävästi avoimuutta esimerkiksi TTIP-neuvotteluissa. Kiitos. Thank you very much. Um, it is helpful for every... Kiitoksia. Olisi kaikille hyväksi, jos voisitte puhua hiukan hitaammin, jotta tulkitkin pysyvät mukana. Sitten Annemans, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Muutama päivä Alankomaiden kansanäänestyksen jälkeen, jossa tunnetaan lopputulos kaksi kolmasosaa väestöstä oli Euroopan unionin toimintaa vastaan, niin on ehkä hyödyllistä nyt puhua ja toistaa toissijaisuusperiaatetta ihanteenahan on se, että se estäisi sen, että Euroopan unioni laajenee entisessään, että se ottaa itselleen uusia vastuualueita kannettavakseen, jotka sille eivät kuule tai jota ei hoideta paremmin Euroopan unionin tasolla. Mutta nyt valiokunnalta, mitä tässä onkaan saatu pöydälle, teksti, jossa sanotaan, että Euroopan unioni niillä alueilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, saa toimia vain niissä tapauksissa, jossa tuo toiminta ei alueellista keskus- tai paikallistasolla jäsenvaltioissa ole riittävää, vaan joka voitaisiin paremmin hoitaa unionin tasolla. Ja kun tätä katsoo, niin tietysti eh, nähdään, että tällainen toiminta johtaa siihen, että Euroopan unioni vain kes- kehittyy entisestään ja laajenee entisessään. Se saa yhä enemmän yksinomaista toimivaltaa itselleen. Ja sehän on periaatteessa tätä toisessa vastaan, jossa toimivallan pitäisi olla mahdollisimman matalalla tasolla. Ihan tässä selkeästi Euroopan parlamentikin tekstissä tämä näin tärkeä periaate saa blankosekin itselleen, jotta liittovaltio Eurooppaa voidaan rakentaa yhä edelleen. Ja tämä yhä läheisempi unioni jatkaa vain toimintansa. Me emme voi juurikaan sen laajenemista pysäyttää, vaikka Alankomaiden kansanäänestys saikin sellaisen tuloksen kuin sai. Vaikka se hieman herätteleekin teitä täällä Euroopan unionin puolustajia tämän kaltainen lause, jonka juuri luen, nimenomaan tekee tyhjäksi kaikki toissijaisuusperiaatteet. Kiitoksia. Ja sitten Zaborska puolitoista minuuttia. pan predseda, pani komisárka. Kiitokset puhemies, hyvä rouva komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin onnitella herra Karimia tästä äh, tekstistä kansallisten parlamenttien taannoisissa lausunnoissa on ollut sama periaate kuin esillä kuin Euroopan kansallisaloitteissakin, eli tuoda politiikka lähemmäs kansaa ja sitä kautta vahvistaa Euroopan äh, unionin instituutioiden toimielinten tilivelvollisuutta, mutta äh, komissio, tässä on vielä lisämauksena tämä keltainen kortti, jota komissio käyttää, äh, jolla on, olla esimerkiksi suhtaudutaan tähän kansalaisaloitteeseenkin, joka aina välillä haiskahtaa vähän teennäiseltä. Komissio pyrkii kaikin keinoin toteuttamaan omia tavoitteitaan ja olla lotkauttamatta korvaansakkaan kansalaisten ja kansallisten parlamenttien mahdollisille epäilyille Parlamentin äh, valiokunta-aloitteiset äh, mietinnöt ovat äh, kappale, kappaleelta kuvan, kuvanneet sitä, millä tavalla ilmenee se, että tällaista toissijaisuudesta eikä suhteellisuudesta ole koskaan kuultukaan ja millä, mitä kautta on pyritty vain entisestään lainsäädännöllä kiristämään näiden toissijaisuuden noudattamisen ehtoja, jos parlamentti sitten kohta ottaa huomioon näitä kansallisten parlamenttien kantoja. Ne tulevat jo hukku, hukkumaan näiden liian muodollisiksi kasvavien hankkeiden al, taakan alle. Kiitos. Ja sitten Bresso, puolitoista minuuttia. Grazie. Kiitoksia, puhemies. Keskustelu toisiaisuus- ja suhteellisuusperiaatteesta on asia, johon monet euroskeptikot ovat kiinnittäneet huomiota. He katsovat, että Eurooppa ei noudata näitä periaatteita. Todellisuus on se, että kun katsotaan nyt sitä pientä määrää keltaisia ja oransseja kortteja, joita on viety loppuun asti ja myöskin kun katsotaan ihan kaikkia, joita on ylipäänsä käynnistetty, koska kun lähdetään näihin rikkomusmenettelyihin, niin silloin pitää pystyä osoittamaan nämä rikkomukset. Eli tämä kuitenkin on tapahtunut hyvin harvoin, eli että komissio olisi pannut merkille tällaisia rikkomuksia. Niiden olemassaolo on vaikea osoittaa todeksi. Mietinnössä ei ihan ole keskitytty näihin kysymyksiin ja riskinä on se, että kun siellä on liikaa menettelyitä ja valvontatoimenpiteitä, niin se saattaa sitten rikkoa toista periaatetta, joka liittyy yksinkertaistamiseen ja parempaan lainsäädäntöön. Eikä meidän pidä myöskään loputtomin venyttää päätöksentekoa. Eli olemme esittäneet tiettyjä tarkistuksia tähän liittyen. Sitten pari sanaa vielä tästä vihreästä kortista. Se on ihan mielenkiintoinen asia, mutta se pitäisi kirjata perussopimukseen – eikä se kuulu tähän mietintöön, koska sehän liittyy tähän lainsäädäntöön aloiteoikeuteen, joka parlamentille tämä heikentää meidän lainsäädäntörooliamme. Kiitoksia. Ja sitten Maria yksi minuutti. Κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε αρμοδιότητα η οποία δεν απονέμεται... Kiitoksia, hyvä puhemies. Kaikki tonvalta, joka kuuluu Euroopan unionille, kuuluu jäsenvaltioille. Ja on jäsenvaltioiden velvollisuus osoittaa sen toimivalta ja käyttää sitä kaikilla eri tasoilla. Myös niissä, joissa tehtäviä on Euroopan unionin toimielimillä. Näiden täytyy kuitenkin kunnioittaa toisiaisuus- ja suhteellisuussääntöjä. Euroopan komissio ja Troika Kreikassa ovat jatkuvasti toimineet näitä periaatteita vastaan, koska ne hyväksyvät sellaisia rooleja, jotka eivät kuulu EUn toimivaltaan. Ne ovat leikanneet palkkoja, eläkkeitä, myyneet ihmisten yksityisomaisuutta. Pysäyttäkää tällainen kohtelu, älkää, älkääkä enää rikkoa Euroopan unionin perustamissopimuksen vastaan. Kiitos teille, Strasferrakut, puolitoista minuuttia. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella tästä sopimuksesta. Toisiasuusperiaate ja suhteellisuusperiaate ovat hyvin tärkeitä, jotta voidaan oikein toimia EU:ssa, ja tämähän on lähtökohta kaikessa Euroopan politiikassa. Toisiasuusperiaate lähentää Euroopan politiikkaa kansalaisiin, ja se määrittelee sen, millä tavalla Eurooppa pystyy säätämään lakeja, ja sama koskee suhteellisuusperiaatetta. Meidän täytyy nyt mukauttaa EUn toimintaa ja meidän täytyy ryhtyä tiettyihin toimiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä on tärkeä mietintö, koska siinä pyritään takaamaan tehokkuus ja myöskin demokraattinen päätöksenteko. Ja tämä tietyllä tavalla vahventaa Eurooppa-hanketta. Lissabonin sopimuksen jälkeen on otettu käyttöön erilaisia kortteja kansallisissa parlamenteissa, jotta saataisiin aikaan mekanismi, jonka kautta voidaan sitten valvoa siten, miten on noudatettu toisiaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Ja tämä nyt on sitten sujunut ihan hyvin, mutta kaikissa näissä mekanismeissa täytyy olla joustavuutta, niiden pitää olla yksinkertaisia ja tehokkaita. Kaikkein tärkeintä on yhteistyö kaikkien hallintojen välillä sekä kansallisella että Euroopan tasolla ja on valvottava ja vahvistettava näitä kahta periaatetta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Hajagina kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, toissijaisuus tar- tarkoittakoon lisää demokratiaa ja lisää kansalaisten vastuuta. Ei suinkaan pidä, olla, tarko- pidä tarkoittaa sitä, että me kykenisimme toimimaan sitten täällä Euroopan unionin sydämessä täytyy tietysti ihan oikeutettu kyseenalaistamaan Eurooppa- Euroopan demo, demokratiaa se on erittäin monimutkainen asia, ja kun asiaa tarkastelee lähempää, se näyttää yhä entistä monimutkaisemmalta. Tässä tässä on lähes mahdotonta ihmisen ymmärtää tätä Euroopan lainsäädäntöprosessia prosessia pitäisi tietysti merkittävästi lisää avoimuutta kaivattaisiin tähän niin, että se myöskin sitten saataisiin toissijaisuusperiaatteen mukaisesti toimia. Että, että tällaisen toimivallan turhaa rajoittamista tapahtuisi. Tietenkin kansallisia toimivaltuuksia ei pidä vähentää, vaikka tässä keskusvalta joutuukin päätöksiä tehostamaan. Tässä tietysti ajatellaan tästä vihreän punaisen kortin järjestelmä kansallisten parlamenttien suuntaan on tietysti hyvä instrumentti, joka on, kannattaa, josta kannattaa ottaa vaarin. Jos ajatellaan vaikkapa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja tämän tapaista sosiaalista vuoropuhelua kaiken kaikkiaan, tämä on perusedellytys sille, että, että työmarkkinaosapuolet pyrkivät, pääsevät yhteisymmärrykseen ja keskustelemaan. Nyt heidän osallistumistaan on rajoitettu, tai se on rajoittunutta jos ajatellaan demokraattista yhteistyötä, sinne pitää sitten kunnioittaa tätä toissijaisuutta ja sitten työmarkkinaosapuolten roolia niin ikään kunnioittaa. Kiitoksia. Koska Rajavec, puolitoista minuuttia. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Kiitoksia, hyvä komissaari, hyvät naiset herrat. Minä haluaisin onnitella esittelijä aivan erinomaisesta mietinnössä, jossa painotetaan tarvetta kiinnittää enemmän huomiota toissijaisuusperiaatteeseen samalla äh, tehdä lainsäädäntöä Euroopan unionin tasolla. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että me tarvitsemme kansallisten parlamenttien työpanosta yhä enemmän eurooppalaisessa lainsäädännössä. Se on perusperiaatteena demokratiassa. Meidän tulisi myös vahvistaa käytössä olevaa eh, työkalupakkia, joiden avulla jäsenvaltiot voivat vaikuttaa lainsäädäntöön. Kysymys on keltaista kortista, vihreästä kortista, punaisestakin kortista on ehdotettu. Niiden avulla voidaan olla mukana edesauttamassa lainsäädännön tilaa. Meidän täytyy myös paremmin ymmärtää toissijaisuusperiaatetta ja tulisi katsoa sitä, missä taas jäsenvaltioiden ja EUn toimivallan välinen ero menee. Mietintö muistuttaa meitä siitä. Toissijaisuus on euroopan demokratian kulmakivi ja kaikki mitä voidaan tehdä jäsenvaltiotasolla pitäisi sillä hoitaa. Vain se, mikä menee sen yli, pitäisi hoitaa EU ulkopuolella. Kaikki muu tuo lisä, lisäarvoa. Tässä ei ole kysymys mistään pakkopaidasta, kun laittaa jäsenvaltioille. On tärkeää, että me unohda toissijaisuusperiaatetta, sillä näiden periaatteiden rikkominen ei ole hyödyksi sille, että kansalaiset luottaisivat Euroopan unioniin. Kiitoksia. Kaufmann. Ja seuraavaksi Kaufman, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Viimeiset kuusi vuotta ovat osoittaneet, että Lissabonin järjestelmä on toiminut toisiaisuuden osalta. Euroopan toimielimet ovat suojelleet toisiaisuusperiaatetta ja kansalliset parlamentit ovat nyt ottaneet huomioon, millaisia uusia toimivaltuuksia niillä on. Ja tämä näkyy myöskin tässä mietinnössä. Tämä on hyvä merkki toisiaisuuskulttuurin kannalta, jota, jonka aikana ainoastaan kaksi keltaista korttia on tullut kansalliselta parlamentilta komission. On ihan hyvä, että käydään nyt parlamenttien kanssa poliittista vuoropuhelua. Se kiinnostaa minua ja meidän kaikkien pitäisi olla siitä kiinnostuneita. Mutta samalla korostaisin, niin että Euroopan unioni on poliittinen monen tason järjestelmä. Sen toiminta on monimutkaista ja kansalaiset ymmärtävät sen ainoastaan silloin, kun on selvää, kuka on vastuussa mistäkin. Ja siksi on tärkeää, että eri toimivaltuuksia eri tasoilla ei sekoiteta. Varsinkin tällä hetkellä populismi voitti Alankomaissa ja siksi meidän täytyy varmistaa, että toimitaan läpinäkyvää, kun eri tasoilla toimitaan toisia vastaan ja Tällä tavalla on puhuttu sitten hyvistä hallituksista ja pahasta Euroopasta. Toisellisuusperiaatteet ei saa käyttää väärin, eikä sen varjolla saa heikentää Euroopan yhteisöä tai kyseenalaistaa sitä. Ja tällä hetkellä enemmän kuin koskaan meidän täytyy toimia Euroopan tasolla ja vahvistaa Euroopan toimielimiä yhdessä kansallisten ja alueellisten parlamenttien kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Puhuitte täsmälleen kaksi minuuttia. Ja seuraavaksi Buda. Domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, doamnelor și domnilor colegi. În primul rând... Eh, puhemies, komissaari, hyvät kollegat, aivan aluksi haluaisin eh, osoittaa onnittelut eh, esittelijälle näin aikoina, kun eurooppalaiset toimielimet ovat pyrkineet löytäneet, löytä, löytämään yhteistyövälineitä kansallisten parlamenttien kanssa. Samalla sitten kuitenkin muistaen Euroopan unionin yhteiset intressit jos, jos ajatellaan toissijaisuutta ja suhteellisuutta toimivaltakysymyksissä, on tietenkin kaiken lainsäädännön kulma, kulmakivinä. Tietysti se, että nehän suuntautuvat kansalaisille ja ne pitää, heidän pitää ne mieltää oikeutettuina jos ajatellaan päätöksentekoa ja avoimia konsultaatioita asianosasten kesken, jossa sitten voidaan lausua mielipiteitä ja etsiä ratkaisujakin tuovat tietenkin lisä, lisäarvoa yle, yhteisesti tähän yhteiskunnalliselle keskustelulle siitä, jos lähdetään siitä äh, lähtökohdasta, että, että on politiikan äh, teko äh, EUn keskiössä, silloin tietysti komissiolta odotetaan kaikenlaista, esimerkiksi sisällön puntarointia, jos, jos ajatellaan jatkotoimenpiteitä. Nythän olemme heti al- alkuvaiheissa ottaa sitten ja muutkin mielipiteet huomioon, että voitaisiin sitten myöskin tehdä mahdollisia muutoksia sitä lakia mu- muotoiltaessa. Eh, eh, puheenjohtaja keskeytetty. Ja kiitos tämän puolesta minuutin Pospisin. Děkuji pěkně, pane předsedo, paní komisařko. Já moc děkuji. Kiitoksia, hyvä komisaari. Olen kovin ilahtunut tästä mietinnöstä, koska olen ollut vastuussa eurooppalaisesta lainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta omassa maassani. Mukana on ollut paljon erilaisia direktiivejä, asetuksia ja muuta. Ja olemme saaneet nähdä, mikä on toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen merkitys. Aivan kuten analyysitkin osoittavat, tämä keskustelu, josta me nyt puhumme, siinä pyritään myös arvioimaan sitä, mitkä ovat ne aloitteet, jotka komissio on ottanut käsittelyynsä, jotka nimenomaan liittyvät toissijaisuuteen ja suhteellisuuteen. Nämä kaksi kriteeriä, kaksi eurooppalaisen lainsäädännön kriteeriä ovat sellaiset, että komission kannattaa niihin ehdottomasti kiinnittää valtavasti huomiota, varsinkin tässä tämänhetkisessä poliittisessa tilanteessa. Minun uskoakseni tämä on kaikkien ihmisten etujen mukaista nähdä, että Euroopan unionin integraatiossa ja kuka otetaan huomioon kansallisten parlamenttien näkökulma. Komission täytyisi ehdottomasti pohtia tätä. Sama koskee myös eurooppalaista syyttäjän virastoa. Vuonna 2013 keltainen kortti esitettiin ja nyt täytyy katsoa sitä, mikä tässä tapauksessa on ollut se prosessi, joka on hyväksytty. Kiitoksia. Sitten Negreskun ensimmäinen menettelysilman ilman Yksi minuutti, olkaa hyvä. Principiile solidarității, subsidiarității și proporționalității. Kiitoksia, puhemies Toisiaisuus ja suhteellisuusperiaate ovat tärkeitä periaatteita. Niiden pitäisi luoda tasapainoa eri voimien välille, mutta en ole kuitenkaan valmis hyväksymään mietintöä, kun siinä sanotaan, että pitäisi toimia ainoastaan siellä, milloin EUta tarvitaan. EU on luonut rauhaa, yhteistä liikkuvuutta ja suurempaa eurooppalaista potentiaalia. Ja esittelee sanoo, että meidän ei pidä pelätä. No en minä pelkää Eurooppaa, mutta te varmaan pelkäätte. Euroopan parlamentissa voidaan kuulla kummatkin äänet, sekä minun että teidän, ja niillä on ihan sama painoarvo. Ja siksi mielestäni on hyvä, että kansalliset näkemykset ovat otettu paremmin huomioon, mutta meidän täytyy katsoa, millaisia mekanismeja meillä on käytössä, eikä meidän pidä lähteä populismin tielle. Kiitos eh, puhemies. Eh, politiikan teko on paikallista. Eh, kaikki, jokainen politiikka on paikallista. Kaikki meidänkin täällä tekemämme politiikka on sitten loppujen lopuksi kuitenkin paikallista. Heijastuvat sitten paikallisen kansalaisen arjessa alueella, kaupungeissa, kunnissa. Sen vuoksi kaikki ratkaisut ovat pohjimmiltaan paikallisia. Sen, tois, sen vuoksi toissijaisuusperiaate on äärimmäisen tärkeä ja olennainen ja auttaa kansalaisia ymmärtämään EU-ta paljon paremmin. Meillähän on tässä ollut eurooppalaisen politiikan identiteettikriisi tavallaan. Kaikkia, kaikkia poliittisia päätöksiä ei tietenkään tarvita, voida tehdä paikallisella tasolla, siksi tarvitaan myöskin tätä eurooppalaista tasoa, mutta täällä tehdyt päätökset on kuitenkin sitten mukautettava paikallisen tason tarpeisiin. Kiitoksia. Ja sitten komission nimissä puhuu komission jäsen Jurova. Olkaa hyvä. Yes, thank, thank you. Kiitoksia. Kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta, kommenteista ja kysymyksistä, jotka koskevat tätä tärkeää aihetta. Haluaisimme hyödyntää tätä tilaisuutta toistaakseni sen, mitä edustaja Pospisil juuri mainitsi tässä esimerkkinä eurooppalaisesta syyttäjävirastosta, koska tässä on kyseessä aika hyvä esimerkki siitä, millä tavalla komissio ja parlamentti tekevät yhteistyötä. Tehän tiedätte, että ehdotus, joka hyväksyttiin, joka tuli kansallisilta parlamenteilta, on olemassa, ja sanoin jo aiemmin, että tämä komissio on jo käynyt 270 kertaa eri kansallisten parlamenttien luona. Hyvin usein olin siellä itsekin, mutta en löytänyt sitä kirjettä, jonka komissio lähetti parlamentille. Se ei mielestäni ei ollut vielä lopullinen ja halusin palata näiden kansallisten parlamenttien luo selvittääkseni niille, millä tavalla olemme muokanneet tätä ehdotusta jota ja olemme sitä muuttanut keskitystä hajautetuksi ja näin käsittääkseni kansalliset parlamentit voisivat olla sitä mieltä, että myös minun intresseissäni on se, että selvennän toissijaisuus periaatetta. Toisin sanoen tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten tämä kaikki toimii. Kun ajatellaan syyttäjäviraston toimintaa, Mielestäni tarvittaisiin sellainen malli, joka ei kansallisia syytevirastoja korvaa, vaan vahvistaa niitä. Tosin sanoen, jälleen kerran vain toteaisin, miten tämä on esimerkki siitä, miten me pyrimme kohentamaan viestintää kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamentin kanssa niin, että viestintä menee kahteen suuntaan tältä pohjalta. Minä haluaisin tehdä tietäväksi, että kaikki komission jäsenet ovat teidän käytettävissänne, jotta voidaan keskustella toissijaisuus- ja suhteellisuusehdotuksista, joita komissio tekee. Vielä kerran kiitokset esittelijälle kaikille esittelijöille, jotka ovat tässä mukana olleet laatimassa erinomaista mietintöä. Kiitoksia komission jäsen ja sitten esittelijä Jaskari. Kaksi minuuttia, olkaa Kiitos puhemies. Haluaisin aluksi kiittää komissiota sen panoksista tänään. Oli myös hyvä kirjata ylös, kuinka paljon tukea olen saanut Frans Timmermansilta ja komission työohjelmastakin tämä käy ilmi. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita koko talosta, kaikilta eri jotka osallistuvat tähän kokoukseen tänään ja keskusteluun ja antavat rakentavia ehdotuksia niissäkin tapauksissa, että olemme joskus erimielisiä. Nämä ehdotukset ovat perusteltuja ja kyseessä ovat siis kriittiset, myönteiset analyysit siitä, miten voitaisiin parhaiten edetä. Haluaisin näin kiittää kaikkia kollegoja heidän panoksistaan. Nopeasti vain muutama seikka. Ensinnäkin liittyen tähän punaiseen korttiin. Kyseessä ei ole mikään veto. Ehdotus, sitä ei tällaiseksi koskaan mielletty, vaan ajatus on, että jos meillä on muut toimet, joilla otetaan kansalliset parlamentit lähemmäksi meidän päätöksentekömme, niin sitten emme koskaan tarvitse missään kansallisessa parlamentissa käyttöön punaista korttia, eikä sitä missään nimessä pidä pitää veto-oikeutena. Ja sitten suuri subsidiariteettiperiaatteeseen liittyen, niin kuin kollegat sanoivat, puolessa välissä sitä on arvioitava myös lopussa, mutta nämä arvioinnit eivät ole sitovia, vaan niiden avulla varmistetaan se, että emme ole menneet toissijaisuusperiaatteesta liian kauas ja että teemme sellaista työtä omalla tasollamme, jota ei pitäisi tehdä. Liberaalit kollegat esittivät ehdotuksen, joka liittyy kahdeksan viikon aika rajan pidentämiseen. Olen samaa mieltä siitä, että pitäisi ottaa mukaan nämä tällaiset uudistukset, kun tar- sopimuksia uudelleen tarkistetaan. Ja sitten äärioikeistosta esitettiin eri kommentteja. Oli oikein mielenkiintoista kuulla erityisesti UKIPin edustajilta, jotka eivät ole nyt paikalla, että he sanovat erinäisiä syitä, mutta kun kyseessä olivat tekniset seikat, niin niitä oli ainoastaan kaksi ja molempien osalta olivat täysin oi, väärässä. He olivat väärässä sanoissaan, että punainen kortti on keltainen kortti ja varmasti britti kansa näyttää punaista korttia aika pian, eikä kyse ole siitä, että suurin osa yhden kunnaskuntan lainsäädännöstä tulisi EU-sta, vaan 13 prosenttia. Tämä ei ole mikään enemmistö. Eli 26.3.6. haluan osoittaa nyt punaista korttia.